Valiokunta on tarkistanut edustajien Ivari Padar, Jörg Meuten, Lukas Mandel ja Michel Dechen valtakirjat ja ehdottaa, että heidän edustajan toimensa vahvistetaan alkaen päivästä 6. marraskuuta, 8. marraskuuta, 30. marraskuuta 2017 ja 1. tammikuuta 2018. Vastustaako kukaan? Sitten heidän edustajan toimensa on hyväksytty.